herra presidentti. Tervetuloa jälleen 18 vuoden jälkeen. zaszczyt i przyjemność dla mnie. Minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Jose Ramon, Ramos Horta, presidentti. Jotkut teistä muistatte hänen vierailunsa 18 vuotta sitten. Hän piti puheen Itä-Timorin tilanteesta silloin ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. Vapaa Itä-Timor oli vielä suunnitelmissa ja vain muutamat rohkeat ihmiset, oppositiojohtajat, pystyivät esittämään näin visionäärisiä suunnitelmia. Aktiivisena oppositiojäsenenä hän esitteli tai hän esitteli itsensä tällaisena pää eh, puolesta puhujana etä puolesta. Viisi kohtaa suunnitelmassa Indonesian joukkojen vetäminen, ihmisoikeuksien palauttaminen, poliittisten vankien vapauttaminen, myöskin YK-joukkojen asettaminen itä ja sitten lopuksi kansanäänestys vuoden 1999. Kansainvälinen demokraattinen yhteisö hyväksyi tämän suuren suunnitelman vuonna 1996. Presidentti José Ramos Horta ja Don Carlos Philip Jiménez Bello saivat rauhan, Nobelin rauhanpalkinnon ja sitten vuotta myöhemmin nykyinen pääministeri Itä-Timorista Sanan Gusmao sai meidän Saharov-palkintomme vuonna 1999 kansanäänestyksessä Itä-Timurissa tuli positiivinen tulos itsenäisyyden puolesta. Sitten alkoi vaikea tie, taistelu köyhyyttä vastaan, Itä-Timurin yhdistäminen, mikä ei ollut helppoa. Ja sekä uskottavien instituutioiden perustaminen. Ja sitten lopulla kansalaistyö, kansalaisyhteiskunnan luominen. Euroopan parlamentti tuki kovasti presidentin toimintaa ja Itä-Timorin viranomaisten toimintaa. Täydet vapaudet palautettiin kolme vuotta sen jälkeen vuonna 2002. Visio oli presidentillä hyvin tärkeä pelkästään Itä-Timorilla. Nyt presidentti vierailee monissa maissa, kehittyvissä maissa, monilla mantereilla, ja hän näyttää, että on olemassa tie, on ulospääsy, on esimerkki köyhille maille, jotka voivat aloittaa uudestaan paremman elämän ja saada kansalaisilleen paremman tulevaisuuden. Hyvä presidentti, minulla on suuri ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi ja pyydän, että pidätte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Aloitan puheeni englanniksi ja sitten vaihdan Portugaliin ja sitten palaan takaisin Englantiin. Minä voin puhua, voisin puhua käyttää puheen viidellä Euroopan kielellä, mutta en tee sitä, koska menen itse sekaisin. Joten pitäydyn kahteen kieleen, englantiin ja portugaliin. Olen kiitollinen etuoikeudesta puhua tälle kunnianarvoiselle instituutiolle, joka edustaa Euroopan rikasta kulttuurista, monimuotoista, sen rikasta poliittista kulttuuria ja instituutioita. Eurooppaan kohdistuva ihailuni ja sen instituutin kohdistuva ihailuni on sitä, että te olette löytäneet tien yhtenäisyyteen kilpailun ja sotien jälkeen työn yhtenäisyyteen, kumppanuuteen, rauhaan ja vaurauteen ja siihen, että te uskotte kansainväliseen solidaarisuuteen. Ja kun vuonna 2008 sain Nobelin palkinnon, minä nimesin Euroopan unionin Euroopan komission palkinnon saaja ehdokkaaksi. Toisessa puolessa maailmaa on varjo, jonka heittää ainoa jäänyt supervalta. Ja Itä-Asiassa on kaksi nousevaa jättiläistä, jotka vaikuttavat koko muuhun alueeseen. Ja näiden välissä voi olla eurooppalainen silta, joka voisi yhdistää kaikki uuteen kumppanuuteen, joka palvelee rauhaa ja vaurautta. Tämä lähtisi Atlantin rannikolta, Portugalista, vanhan maanosan reunaan, jossa Aasia alkaa. Minä olen erityisen kiitollinen siitä tälle kunnianarvoiselle instituutiolle ja monille sen kunnianarvoisille jäsenille, samoin kuin Euroopan komissiolle ja ennen kaikkea Euroopan komission puheenjohtajalle, ystävämme José Manuel Durao Barrosolle, joka yli kolmen vuodenkymmenen ajan on ollut tukemassa meitä pitkässä kamppailussamme vapaudesta. Nuorena poliitikkona, diplomaattina, valtiosihteerinä, sitten ulkoministerinä ja myöhemmin Portugalin pääministerinä. Hän oli viisas ja intohimoinen Itä-Timorin asian ajaja. Samoin ylipäätään Aasian, Afrikan ja Latinsamerikan asianajajaa. Mutta haluan kiittää monia muitakin Euroopan parlamentin jäseniä, joista jotkut eivät enää ole täällä siksi, että kaikki vaikuttaa vääjäämätön ikääntymisen prosessiosta, jota meistä kukaan ei voi välttää. Mutta se, mitä tästä instituutiosta löytyy, sen koko kirjosta vasemmalta oikealle on se, että te annoitte meille foorumin, jota mistään muualta emme saaneet, paikan, jossa saimme puhua. Esimerkiksi parlamentin portugalilaiset jäsenet kaikista puolueista 1990-luvulla antoivat omasta palkastaan osan henkilölle, joka on nyt meidän ulkoministerimme, tohtori Sagarias Kosta. Hän oli täällä viisi vuotta edustamassa Timorin vastarintaa. Ja Euroopan parlamentin portugalaiset jäsenet vasemmalta oikealle joka kuukausi antoivat rahoituksesta tukea hänelle, jotta saatoimme ylläpitää toimistoa täällä Brysselissä. Ja tämä instituutio antoi myös meille ensimmäisen kerran maailmassa passin, henkilöllisyystodistuksen, jolla saatoimme edustaa Itä-Timoria Euroopan parlamentissa, ajaa Itä-Timorin asiaa. Joten tänne palatessani palaan suuren kiitollisuuden tunteen vallassa teitä kaikkia kohtaan. Salka minun nyt vaihtaa Portugaliin ja tulen nyt puhumaan vuosituhannen kehitystavoitteista, miten minun maassani asiat etenevät ja miten me odotamme kansainvälisen yhteisön tekevän, jotta se tukisi meitä ja muita. Um Timo, Itä-Timori tuli itsenäisen valtio vuonna 2000 ja vasta kun saatiin ensimmäinen raportti 2004, jolloin asetimme ensimmäiset tavoitteet, jotka piti saavuttaa. Ensimmäisten kymmenen vuoden aikana Itä-Timor on ensimmäisen kokenut rauhaa ja on ollut mahdollista saada aikaan talousta kasvua yli 12 prosenttia vuodessa. Köyhyysaste on alentunut 9 eh, prosenttia viime vuosina. Lapsikuolleisuus on vähentynyt alle viisivuotiaiden lasten joukossa. Ja olemme saavuttaneet ne tavoitteet, jotka olemme lyöneet lukkovuodelle 2015 jo nyt. Olemme saaneet eh, lisääntynyttä koulunkäyntiä aikaiseksi. Lukutaidottomuus aikuisten joukossa on asteittain kadonnut siksi, että meillä on yhteinen ohjelma Itä-Timorin ja Kuuban kesken ja me uskomme, että lukutaidottomuus voidaan kitkeä kahden kolmen vuoden kuluessa. 30 prosenttia valtion budjetista käytetään juuri terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tämä on ollut mahdollista siksi, että on ollut julkista rahoitusta sosiaalisille ohjelmille. Varoja on siirretty käytetty iäkkäämpien ihmisten, leskien, samoin kuin liikuntavammaisten hyväksi. Ja olemme saaneet myöskin lisättyä elintarvikkeiden tuotantoa. Me olimme lähes tavoitteessa, mitä tulee meidän strategiseen maaliin, joka koski vuotta 2013 tavoitteena on saada väestö pois köyhyydestä. Ja nyt tyypillistä on keskiluokan syntyminen, ja se on tavoitteena vuoteen 2030 olemme tyytyväisiä siihen, että aloite, jossa pyritään avoimuuteen teollisuuden alueella, on hyvin tärkeä aloite, Tästä on ensimmäinen raportti, jossa on otettu esille Itä-Timor ensimmäisenä maana Aasiassa ja, ja kolmessa maailmassa, jossa on kysymys avoimuudesta siinä, miten käsitellään voittoa, joita saadaan kaasun ja öljyn tuotannosta. Noin 30 prosenttia meidän parlamenttimme jäsenistä on naisia. Ja hallituksessa valtiovarainministeri, oikeusministeriö, sosiaaliministeriö ja valtiollinen syyttäjä ovat viranomaisia, joita ovat, jotka ovat naisia. Meillä on parlamentti, jossa on 130 jäsentä, jotka valitaan koko maassa. Meillä on myös nuorisoparlamentti, jossa on 12- ja 17-vuotiaita parlamentin jäseniä. Me olemme aina toivoneet tasa-arvoisuutta sukupuolten keskellä nuorisoparlamentissa siis yhtä monta tyttöä kuin poikaakin, mutta emme ole vielä pääs, olemme itse asiassa päässeet pitemmälle, koska siellä on nyt 68 prosenttia tyttöjä, naisia siis 68 tyttöä ja 63 poikaa korjaa puhuja. Eli meillä on eräs humanistisemmista eh, perustuslaista maailmassa. Meillä on kuolemantuomio kielletty. Ja e de prisão massima. Ja enin pisin vankilatuomio, joka voidaan saada 25 vuotta. Meillä ei ole elinkautista tuomiota. Me noudatamme kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista, joille me tehneet kaksi raporttia niille viranomaisille instituutioille, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä. Me tulemme edelleenkin panostamaan siihen, että voimme vahvistaa ihmisoikeuksien kunnioitusta, vapauden kunnioitusta ja ihmisarvon edistämistä kaikille. Me tunnustamme, että kansainvälinen oikeus on kansallisen lainsäädännön yläpuolella. Toisaalta meidän kaikki lakimme, niiden täytyy olla sopusanussa kansainvälisen oikeuden kanssa. Ja nyt palaan takaisin Englantiin. Ja nyt kysymys ilmastonmuutoksesta. Selvästikin aion puhua siitä kovin pinnallisesti ajatellen omaan käytössä olevaa aikaa täällä. Miksi on tosiasia, että rikkaat ja mahtavat enimmäkseen ovat vaikuttaneet siihen, että maailman ympäristö on huonontunut? Me kaikki tunnustamme, että tieteen ja teknologian ja teollisuuden edistyminen viimeisten 200 vuoden aikana ovat saaneet aikaan paljon hyötyä kaikille, vaikkakin tuo hyöty on jakaantunut epätasaisella tavalla. Mutta me kehittyvässä maailmassa emme saisi pelkästään syyttää rikkaita ja mahtavia siitä vahingosta, jota he ovat aiheuttaneet planeetalle. Meidän täytyy tunnustaa oma osuutemme vastuudesta siinä, miten metsiä on tuhottu, leik- samoin kuin järviä, jokia ja meriä. Aasia ei ole yhtään vähemmän vastuussa kuin Yhdysvallat tai Eurooppa siinä, mitä voidaan pysäyttää ilmastokatastrofi. Me muodostamme lähes puolet planeetan asukkaista. Se merkitsee jo sitä, että me vaikutamme paljon siihen, miten käytetään maata, kivenesaneita, metsiä, jotta voisimme nykyaikaistaa teollisuuttamme ja parantaa satojen miljoonien köyhien ihmisten elämää Aasiassa. Me käytämme yhä enemmän energiaa, jota, joka on lähtöisin maa planeetasta. Ja monet nousevat valtiot Aasiassa nyt ylittävät valtameriä etsiessään energiaa muualta Afrikasta ja latinalaisesta Amerikasta. Tästä syystä Itä-Timori tarjottaa yhteistyötä Malediivien kanssa. Nämä ovat kaksi pienimpiä maita Aasiassa. Me haluamme yhteisen aasialaisen agendan kestävän kehityksen edistämiseksi, joka perustuu ympäristön suojelemiseen ja elvyttämiseen, maan ja veden hallinnointiin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen kaikille ja köyhyyden ja lukutaidottomuuden poistamiseen. Minä vetoan rikkaisiin ja mahtaviin rikkaat ja mahtavat. Heidän pitäisi esittää itselleen kysymys siitä, ovatko he toimineet sen mukaisesti, mitä ovat puhuneet televisiokameroiden edessä. Onko aikaisemmin politiikka edistänyt kehitystä ja köyhyyden vähentymistä? Usein syytetään kehittyvien maiden johtajia siitä, että ei ole tarpeeksi edistystä huolimatta siitä, että on runsaskätistä kehitysapua, jota meidän väitetään saaneen rikkailta. Mutta avunantajien pitäisi myös tehdä rehellinen analyysi politiikastaan. Me tiedämme, että on olemassa sentimentaalista solidaarisuutta kadun miesten ja naisten joukossa Euroopassa ja Japanissa. Silloin kun on kysymys köyhistä ihmisistä, maailman köyhissä alueilla. Mutta ravun antajien tulisi myöskin virta virtavirtaistaa toimintaa ja katsoa, että vähennetään byrokratiaa, joka lannistaa kenet tahansa meidän maissamme. Donors. Avustajien täytyy investoida enemmän jokaisen dollarin osalta, jonka saavat maaseudun kehittämiseen, maatalouteen, turvallisuuteen, hygieniaan, teihin, koulutukseen, jotta voidaan vahvistaa kansallisia instituutioita ja demokraattisesti valittuja johtajia. Avunantajien tulisi antaa enemmän suoraa sektoraalista, sektorikohtaista budjettitukea, jotta voidaan saada aikaan palveluita, ja saada aikaan kehitystä, joka koskee kaikkia. Vain kourallinen, kourallinen köyhistä rikasta maa saavuttanut 0,7 prosentin ö, osuuden BKTstä kehitysavulle. Samaan aikaan kansainvälisten konferenssien valokeilassa esitetään yleisiä vaatimuksia – elokuvatähtien ja rocktähtien vieressä, jolloin unohdetaan nämä vaatimukset sitten, kun valot on sammutettu. On yhä järkyttävämpää nähdä, miten kymmeniä miljardia löydetään ongelmissa olevien pankkien ja vakuutusyhtiön ja kiinteistö- kauppiaiden ja autoteollisuuden hyväksi, miten kymmeniä miljardia dollareita maksetaan bonuksena epäpäteville, vastuuttomille henkilöille, ja kuitenkin kun rikkaita pyritään lisäämään kehitysapua, he asettuvat vastarintaan. Me uskomme, että yksi oikeudenmukainen ja viisas tapa auttaa maita, jotka kärsivät finanssikriisin seurauksista, on pyyhkiä pois kirjat, velat, joita on pienillä valtioilla, ja uudelleen sitä velkaa, joka koski niitä maita, jotka kohtavat huomattavia sisäisiä ulkoisia haasteita, kuten epävakaus, ilmastonmuutos, ääriliikkeet, monissa osissa maailmaa, ennen kaikkea Etelä-Aasiassa ja suurten järvien alueilla Afrikassa. Itä-Timor on etuoikeutettu siinä mielessä, että meillä ei ole senttiäkään ulkomaista velkaa kun me siis vetoamme teihin, motivaationa eivät ole meidän omat etumme. Itse asiassa, jos katsotte ekonomistin vuoden 2010 vuosikirjaa, siis tätä taskukirjaversiota siitä, voitte löytää mielenkiintoisen tiedon sieltä. Itä-Timor tänään on maa, jolla on suurin budjettiylijäämä prosentteina budjetistaan, eikä siis senttiäkään ulkomaista velkaa. Olemme kuitenkin solidarisia niiden maiden kanssa, jotka tänään eivät pysty maksamaan velkaa ja joka on johtanut siihen, että on satoja miljoonia ihmisiä, jotka ovat loukussa, koska on mahdotonta saada liikkeelle miljardeja dollareita yhdessä myös. Mutta on mahdollista saada se aikaan, on mahdollista, siis, anteeksi, on mahdollista saada aikaan se, että miljardia dollareita pystytään käyttämään pankkien pelastamiseen, mutta silloin täytyy myöskin moraalisesti olla velvoitteita ja poliittista viisautta, jotta löydetään huomattavasti vähemmän rahaa, jotta voidaan täyttää velvoitteet köyhiä maita kohtaan, köyhiä ihmisiä kohtaan, jotta voidaan korjata tuo jotakin niistä epäoikeudenmukaisuista, joita tällä hetkellä valitsee maailmassa. Arvoisat jäsenet, kun puhun täällä tänään, syvän kiitollisen tunteen vallassa teitä Euroopan parlamenttia kohtaan, eurooppalaisia johtajia kohtaan, ja kaikkia kehitysyhteistyökumppaneitamme kohtaan. Minä haluan myöskin nöyryydellä todetta meidän omat epäonnistumisemme ja omat rajoituksemme. Me Itä-Timorissa ja suurissa osissa kehittyvää maailmaa, meidän ei tulisi vaihtaa roolia ja pyrkiä läksyttämään länttä siitä, sekä kun länsi on läksyttänyt meitä vuosikaudet, vaan pitäisi myöskin katsoa peiliin ja kysyä kysymyksiä, jotka koskettavat meidän omaa omaa tuntoa. Mitä me olemme itse tehneet niin, että sadat miljoonat ihmiset saataisiin vapautettua äärimmäisestä köyhyydestä? Me voimme tehdä sen, me voimme kaikki toimia paremmin, niin Itä-Timorissa kuin muuallakin. Me olemme saaneet aikaan huomattavaa edistystä viimeisten kolmen vuoden aikana. Meidän maamme on ollut vasta kahdeksan vuotta riippumaton. Mutta on monia alueita, joilla on saatu aikaan saavutuksia, jotka eivät ole mitattavissa, mutta ovat myös, myös tärkeitä, yhtä tärkeitä. Me olemme pystyneet parantamaan haavat, joita yhteiskunnassamme on ollut. Saamaan aikaan sovintoa eri yhteisöjen välillä, saman korjattua haavat meidän ja Indonesian välillä, jonka Indonesian välillä, jonka kanssa me jaoimme traagisen historian 24 vuoden ajan. Nyt Itä-Timorilla ja Indonesialla on mitä parhaimmat välit, niin hyvät välit kuin voi olla kahdella naapurivaltiolla. Me olemme pystyneet rakentamaan siltoja koko alueella. Olemme saaneet diplomaattisuhteet yli sanavaltion kanssa. Nämä ovat asioita, jotka eivät ole mitattavissa, saavutuksia, jotka eivät ole mitattavissa. Ihmisemme huolimatta 24 vuoden miehityksen syvistä haavoista eivät kanna kaunaa ketään kohtaan. Tähän me uskomme, se on meidän vakaumuksemme. Me olemme päättäväisiä täyttämään ihmistemme kansamme odotukset ja johtamaan heidät rauhanomaiseen ja vauraaseen tulevaisuuteen. Toivomme, että kaikki valtias siunaa meitä kaikkia. Kiitos. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia kovasti, herra presidentti. 18 vuotta sitten oppositiojohtajana, Itä-Timoren oppositiojohtajana. Olitte hyvin rohkea, teillä oli suuri visio. Nyt vapaan demokraattisen riippumattoman Itä-Timoren johtajana. Onnittelut teille ja kaikkea parasta maallenne ja ihmisillenne. Kiitoksia puheestanne.